Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's start our work. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaan työmme. Teille on jaettu esityslistaluonnos. Vatsi, propuneri. Dacă nu sunt, considerăm agenda adoptată. Jos ei siihen ole huomautuksia, niin pidämme tätä esityslista hyväksyttynä. Al ordine de zi care sunt uh, anunțuri din partea președintelui. Ehdotan, että aloitamme esityslistan ensimmäistä kohdasta puheenjohtajan tiedotukset. Haluan toi tiedottaa teille, että meidän puheenjohtajattaremme on tällä hetkellä trilogikokouksessa, jossa puhutaan rahoitusnormien sääntelystä. Ja heti kun tämä trilogi on päättynyt, hän tulee takaisin vetämään meidän tämän päivän kokoustamme. Haluaisin lukea teille sen, mitä hän pyysi minun teille välittävän, tiedottavan. Kuten huomasitte, iltapäivän esityslista on kovin raskas. Ja kuten aikataulutuksestakin jo huomasitte, sehän teille jaettiin, niin meidän on pakko todellakin tarkkailla nyt puheaikoja. Tiedän, että tämä ei ole mitenkään ihanteellista, mutta kun otetaan huomioon työtaakka, niin muita vaihtoehtoja ei ole. Tämän vuoksi olisin erittäin iloinen, iloinen jos puhujat pitäisivät tämän mielessään aina, kun menemme näitä kohtia läpi. Toinen puheenjohtajan ilmoitus. Olenkin jo kertonut teille, että valiokunnan ylimääräinen kokous on suunniteltu maanantaille 5.7. kello 19-21. Komission jäsen Olli Rehn on vahvistanut, että hän on käytettävissä valiokunnan kokouksessa tuona iltana samaisena iltana Euroopan taloushallinnon ja vakauspuitteiden mietintö, eli täten euroaluetta koskeva. Sen esittelee herra Feil. Sitten kolmas ilmoitus. Olemme pyytäneet lupaa myös toista valiokunnan ylimääräistä kokousta varten torstaille 8. heinäkuuta kello 9-11 aamupäivällä siis. Esityslista luonnosta tuota kokousta varten pitää todennäköisesti sisällään luottoluokituslaitokset ja vuoden 2009 EKP-vuosikertomuksen. Tässä olivat nämä puheenjohtajan ilmoitukset. Puheenjohtaja pyysi minua nämä teille kertomaan. Haluaisin seuraavaksi esitellä teille herra Algirdas Shemetan, joka on verotuksesta ja tulliliitosta sekä tilintarkastustoiminnasta ja petoksen torjunnasta vastaava komission jäsen. Hän tulee esittelemään meille oman salkkunsa tärkeimmät painopistealueet tulevasta silmällä pitäen. Herra komission jäsen, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Alkaa teillä on 15 minuuttia. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Arvon jäsenet, minä muistan edellisestä kokouksesta, että teitä kiinnostaa verotusasiat kovasti. Täällä tänään haluan jakaa omia toiveitani tuleville vuosille, jotta voimme tehdä työtä käsittääkseni yhteisen asialistan pohjalta. Halusin painottaa komission lainsäädäntö- ja työohjelman tärkeimpiä kysymyksiä verotuksen alalta. Kriisin kautta jäsenvaltiot ovat lähteneet uudelleen tarkastelemaan talouspolitiikkaansa. Eurooppa tiellä vakavaraisuuteen, hyvinvointiin joutuu tekemään ponnisteluita kansallisissa budjeteissaan ja Euroopan tasolla. Tuoreet tapahtumat ovat osoittaneet, miten riippuvaisia jäsenvaltioiden taloudet ovat toisistaan. Siksi olen vakuuttunut siitä, että EUn työ on edelleen ratkaisevan tärkeää, että komissiolla on tässä keskeinen rooli. Minä pyrin katsomaan kaikkia välineitä, jotka ovat käytössä, niin jotta voidaan katsoa, miten kansalliset verotusjärjestelmät voivat toimia yhteen. Olen varma siitä, että tarvitsemme enemmän keskustelua, poliittista keskustelua unionin tasolla veroista. Siksi haluaisin tulla säännönmukaisesti tänne valiokuntaan keskustelemaan tästä aiheesta. Tiedän, että teillä on paljon arvokasta tietoa ja annettavaa. Toivon, että tänään voimme käydä rakenteellista keskustelua keskeisistä kysymyksistä. Vahvistettu talouspolitiikan koordinointi ja tulokysymykset, kestävä kasvu ja hyvä hallinto verotuksen alalla. Ensin tulee laatu. Haluaisin sanoa siitä pari sanaa, kun puhutaan kriisistä irtautumistrategiasta. Nykytaloustilanteessa, joka on hankala, jäsenvaltiot kohtaavat, kohtavat haasteita, kun pyritään parantamaan kansantaloutta. Kukaan ei kyseistä menojen laatua, kun kasvusta kysytään, puhutaan, mutta kun puhutaan verotuloista, niin sekin on tärkeä kysymys. Jäsenvaltiot kohtavat perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Mitä mieltä ollaan verotusjärjestelmistä? Miten verotuksen kautta voidaan tukea työllisyyttä ja vihreää tietopohjaista yhteiskuntaa ja kasvua? Jäsenvaltioiden on sovittava omasta lähestymistavastaan itse, mutta olen vakuuttunut siitä, että 27 omanlaista lähestymistapaa ei luo parasta edustymistapaa kaikille yhdessä – nyt toimitaan kansallisten verojärjestelmien ja verouudistusten pohjalta iltaantumistrategian yhteydessä. Tämän analyysin pohjalta jäsenvaltioiden kanssa haluan lähteä pohtimaan sitä, miten voidaan laatia tulevia poliittisia aloitteita parhaalla mahdollisella tapaa. Näiden keskusteluiden mahdollistamiseksi olen jo asettanut verotustyöryhmän jossa minä johdan puhetta. Olen pyytänyt valtionvarainministereitä asettamaan henkilökohtaisen edustajan, jotta yhdessä poliittisella tasolla voimme tutkia sitä, miten voidaan edetä eurooppalaisen verotuspolitiikan suuntaan. Tältä pohjalta pyrin katsomaan rahoitussektorin mahdollisuuksia osallistua kriisin kustannuksiin. Keskustelu on kiistanalaista ja monet kysymykset ovat edelleen avoimia. Tulisiko instituutioita tai transaktioita verottaa vai pitäisikö tukea koordinointia EU-tasolla? Pitäisikö EU toimia yksin? Miten näitä verotuloja sitten jaettaisiin? Komissio on jo ehdottanut ensimmäistä askelta ja ehdottanut tällaista pankkimaksua veroa, joka olisi olla hyvä uskottava väline. Ja sitä pidettiin hyvänä EUn huippu kokouksessa. Puheenjohtajanne viime maaliskuussa teki ehdotuksen, jonka pohjalta laajemmin pohditaan pankkien verotusta. Myöskin transaktioveroa. G20-kokous osoittaa selkeästi, mitä suuria haasteita meillä on edessämme, kun pyritään globaaliin ratkaisuun. Meidän pitää nyt määritellä, voiko Eurooppa ja tulisiko Euroopan yksin lähteä verottamaan pankkialaa kovemmin. Jos edistystä halutaan, meidän pitää nyt arvioida verotusta ja sen vaikutusta EUn talouden kilpailukykyyn. Toisaalta verotus ja kestävä kasvu. Haluaisin puhua yhtenäismarkkinoiden uudesta aloitteesta, joka on tärkeä aloite, jotta voidaan tukea kasvavaa kestävää anteeksi kasvua EUn 2020-strategiassa. Professori Montin kertomuksessa puhutaan vahvasta EUn taloudesta, joka tukeutuu vahvojen kestävien yhtenäismarkkinoiden varaan. Kansalaisten on ymmärrettävä ja toteutettava aito potentiaalinsa. Europolitiikka on tärkeää, kun puhutaan sisämarkkinoiden kunnollisesta toiminnasta. Me pyrimme vahvistamaan talouksiamme ja näin voimme olla vaikuttamassa myös ympäristötavoitteisiin ja ilmastonmuutoskysymyksiin. Liikaa veroesteitä on sisämarkkinoilla edelleen. Olen vakuuttunut siitä, että voimme parantaa verotusta, jotta yritysten olisi yksinkertaisempaa ja halvempaa toimia rajat ylittävästi ja investoida EU-hun. Meidän pitää huolehtia myös kansalaisista – Euroopan parlamentin mietintö, edustaja Greshin mietintö osoittaa, että sisämarkkinoilla pitää pitää keskiössä niitä, jotka sisämarkkinoilla asuvat, jotka käyttävät sisämarkkinoita päivittäin. Jatkuvasti kuulemme, että verotus aiheuttaa suuria esteitä kansalaisille. Kaksinkertainen verotus tai syrjivä verotus ovat siksi keskeisiä asioita työssäni. Mitä tähän mennessä on saatu aikaan? 27.4. lähdettiin julkiseen kuulemiseen, jotta voitaisiin pyytää yrityksiltä ja kansalaisilta tietoa kaksinkertaisen verotuksen ongelmista, joita on kohdattu toimittaessa rajat ylittävästi. Viime perjantaina aloitettiin toinen julkinen kuuleminen, jossa keskitytään rajat ylittäviin ongelmiin perintöveron yhteydessä. Tarkoituksena on pohtia näiden ongelmien laajuutta. Tältä pohjalta voidaan lähteä pohtimaan poliittista vastausta näihin ongelmiin. Mitä tulee kustannusten leikkaamiseen, olen iloinen neuvoston ALV laskutusehdotuksesta. Vaikka ei menty yhtä pitkälle kuin parlamentin ja komission ehdotuksissa, niin tämä on kuitenkin hyvä askel siihen suuntaan, että järjestelmän käyttäminen maksaa käyttäjille vähemmän. Tulevaisuudessa pitää vahvistaa sisämarkkinoita verotuksen alalla. Toimiin sisältyvät esimerkiksi yhteisöveropohjan yhdistäminen. EU-sääntöjen pohjalta voitaisiin estää hyvin kalliiksi tulevat erot kansallisten järjestelmien välillä ja näin helpottaa yritysten toimintaa, sellaisten yritysten, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Toiseksi vihreä kirja, jossa pohditaan uudestaan ALV-järjestelmää niin, että saataisiin luota yrityksille suotuisammat toimintaolosuhteet, yksinkertaisempi, kestävämpi järjestelmä jäsenvaltioille. Kolmanneksi, julkisen kuulemisen tulosten pohjalta ehdotan kollegiolle tiedonantoa, jossa määritellään toimintaohjelma, jossa taistellaan kaksinkertaisen verotuksen ongelmia vastaan, mukaan lukien perintövero, lähdevero, sellaiset asiat, joista kansalaiset kärsivät. Lisäksi tarvittaisiin vihreän verotuksen ohjelma, joka liittyy ympäristöpoliittisiin tavoitteisiin. Energiaverotusdirektiivin uudelleentarkastelu on tässä keskeinen osa. Komission kollegio kävi suuntaantavaa keskustelua viime viikolla energiaverodirektiivin uudistamisesta. Konsensuksen päästiin siitä, että nykyjärjestelmä ei toimi niin hyvin kuin se voisi toimia – jotta voitaisiin tukea yhteisiä tavoitteita, parempi energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Monia mielenkiintoisia aiheita otettiin keskusteluissa esiin. Minä otan nämä ajatukset huomioon, kun saatan loppuun vaikutusten arviointia, joka esitetään tämän ehdotuksen yhteydessä. Pyrin tekemään tämän mahdollisimman pian. Hyvä hallintoveron tuksen alalla seuraavana. Lopulta haluaisin painottaa sitä, että on hyvä, että – jäsenvaltiot voivat kerätä tehokkaasti tulojan tulevaisuudessa myös, erityisesti tällaisina hankalina taloudellisina aikoina. Tätä varten EUn pitää taistella veron kierto ja petoksia vastaan ja edelleen pitää kampanjoida hyvän hallinnon puolesta kansainvälisesti. Olen iloinen siitä, että neuvostossa päästiin yhteisymmärryksen Eurofiskin luomisesta – siitä tulee monenvälinen varhaisen varoituksen järjestelmä, jolla taistellaan ALV-petoksia vastaan. Kansainvälisesti edistystä on tapahtunut myöskin kehityksen osalta. Näin halutaan ajaa hyvää hallintoa kehitysmaihin. ECOFIN neuvoston kokouksessa kehotettiin komissiota myöskin lähtemään neuvotteluihin Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa, jotta voitaisiin tukea käytännessääntöjen käyttöä haitallisen verokilpailun osalta. Minun palveluyksikköni ovat jo aloittaneet, tai aloittavat tällä viikolla neuvottelut Sveitsin kanssa näistä kysymyksistä. Tulevaisuutta ajatellen olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy edelleen ponnistella haitallista verokilpailua vastaan EUn sisällä ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Olen samaa mieltä herra Dominisun kanssa hänen mietintönsä käsitteli hyvää hallintaa verokysymyksissä. Käytännessääntöjen laajentaminen kolmansiin maihin ei riitä. Käytännessääntöjen soveltamisalaa pitäisi laajentaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Toinen prioriteetti on se, että päästään etenemään Ecofinissa neuvotteluissa hyvän hallinnon paketin pohjalta. Siinä EUn direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä, petosten vastaista toiminnasta, talletuksista, yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Tähän mennessä tulokset eivät ole olleet niin hyviä kuin mitä puheenjohtajavaltiokomissio olisi toivonut. Neuvottelut ovat hankalia. Kuitenkin olen läheisessä yhteistyössä Belgian puheenjohtajavaltion kanssa, jotta näistä kysymyksistä päästäisiin sopuun. Arvoisa puheenjohtaja, arvon jäsenet, Minulla on kolme pilaria minun asialistallani vuosille 2010-2011. Nyt mielestäni saadaan uutta vauhtia verotuskysymyksiin, kun on laajemmin ymmärretty se, että tavoitteisiin ei voida päästä ylläpitämällä status quoa tai toimimalla yksin. Jos me käytetään tätä uutta vauhtia hyväksemme, voimme varmasti parantaa verotuksen laatua niin, että se on reilua kansalaisten yritysten ja jäsenvaltioiden osalta. Minun toimissani minä käytän, pidän tämän vision mielessäni. Teillä on myös poliittinen tärkeä rooli pelattavana. Uskoakseni parlamentin rooli täällä ja teidän toimenne jäsenvaltioissa on tärkeää, jotta voidaan edetä kysymyksissä, jossa Monet yritykset ja kansalaiset ovat sitä mieltä, että tämä on asia, jota ei ole saatu vielä päätökseen yhtenäismarkkinoille. Kiitos huomiosta. Toivon, että voimme käydä sitä keskustelua. Thank you very much. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että Ekon valiokunta on käynyt rakenteellisia keskusteluja neljän komissiojäsen kanssa Almunian, Barnierin, Reenin ja nyt komissiojäsen Shemetan kanssa. Kiitokset teille. Ensin puheenvuoro edustaja Ulman. Herr Kommissar, das, was Sie uns sagen. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja, komission jäsen. Tuo kuulostaa oikein järkevältä. Me tarvitsemme EU:ssa vahvempaa, enempää keskustelua, enemmän keskustelua veropolitiikasta. Tätä ei voida kyseenalaistaa, tämä on ihan totta. Kuitenkin pyytäisin arvioimaan tilannetta viikonlopun tapahtumien jälkeen. Ja pyytäisin, että yhdessä voisimme arvioida valiokunnan kanssa missä mennään. Minä sanon oman arvioni. Me emme ole päässeet keskeisissä kysymyksissä eteenpäin, kun pyritään vastustamaan kriisiä siksi, että Euroopan unioni ei ole yhtenäinen, päättäväinen. Muut, joilla on omia etuja, eivät ymmärrä, miksi näiden kasvavien talouksien pitäisi toimia, kun me emme ole riittävän voimakkaina tekemässä työtä. Yhdysvallat ei ymmärrä, miksi nyt pitäisi jotain tehdä, kun ei ole olemassa mitään pakettia, kun puhutaan talousimpulssien uudelleen aikaan saamisesta esimerkiksi. Meillä ei ole yhteistä kantaa. Se on haitta. Erityisesti kysymyksissä, jos Euroopan parlamentti on pyytänyt teitä tekemään ehdotuksia. Me olemme sanoneet täältä valiokunnasta ja täysistunnon kautta, että me tarvitsemme arvion transaktioverosta keskeisenä kriisin ennaltaehkäisyn ja kriisin ratkaisun välineenä. Näin voidaan auttaa ylivelkaantuneita kansantalouksia ja toivoisimme, että komissio voisi tehdä ehdotuksen, koska tämä ehdotus saadaan, koska tämä analyysi saadaan. Me olemme tilanteessa, jossa ei voida enää toimia niin kuin tähän mennessä, että vain puhutaan. Tämä haittaa Euroopan taloutta ja asemaa maailmalla. Mutta teidän pitää nyt toteuttaa se, mitä parlamentti on pyytänyt tai mihin parlamentti on kehottanut teitä ryhtymään jo muutama kuukausi sitten. Thank you for your question. Kiitokset tästä kysymyksestä ja kommentista. G20-kokouksen lopputulos oli varsin selvä. Euroopan unioni haluaa olla siinä asemassa, että se voi keskustella rahoitussektorin verotuksesta globaalilla tasolla. G20-kokouksessa keskustelu oli hyvin syvällistä ja lopputulos tästä keskustelusta on se, että on aivan selvää, kuinka hankalaa on päästä yhteisymmärrykseen asiasta globaalilla tasolla, kun ajatellaan rahoitussektorin verotusta. Olette hyvin tietoinen siitä, että komissiona jo olemme ehdottaneet pankkiveroa, jolla voitaisiin sitten ratkaista mahdollisia tulevia ongelmia rahoitussektorilla. Ja nyt mielestäni on aika arvioida syvällisesti sitä, mikä voisi olla tällainen mahdollisten verotusehdotusten järjestys rahoitussektorilla. Olen jo pyytänyt yksikkääni selvittämään mitä eri seurauksia olisi eh, esimerkiksi pankkiverolla tai raho- rahoitustoimintaveroilla, näillä eri vaihtoehdoilla, joita komissio on jo vaihtoehdoksi esittänyt tässä. Joten nyt meidän täytyy tehdä ensin asianmukainen arvio näistä molemmista vaihtoehdoista, ottaen huomioon sen, että jos päätöksiä tehdään, niin nämä päätökset täytyy tehdä No niitä ei voi tehdä globaalilla tasolla, mutta meidän täytyy puuttua myös esimerkiksi kilpailukykykysymykseen ja sen, sen jälkeen, kun tämä arvio on saatu. Ja tämän vuoksi meidän pitäisi keskustella kaikkien eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien parlamentit ja jäsenvaltiot, ja päästä sitten tämän keskustelun pohjalta johtopäätöksiin tulevista askelista tällä alalla. Now the floor is uh, with Mr. Lambert. Seuraavaksi edustaja Lambert, olkaa hyvä. Here. Mr. Shemeta, welcome. And... Kiitoksia puheenjohtaja, tervetuloa herra Shemeta. Kiitokset eh, myös siitä, että mitä olette täällä sanoneet. Paljon tässä oli musiikkia korvillemme. Olen iloinen siitä, että te todella näette, että nyt on hyvä hetki toimia ja vahvistaa verotuskeskustelun vauhtia Euroopassa. Olemme yhtä mieltä kanssanne siitä, että nyt on oikea hetki kiihdyttää työtä tämän asian osalta. Olemme myös iloisia siitä, että olette valmis sitoutumaan työhön meidän kanssamme. Se, tämä sitoumus vaikuttaa aidolta. Sen huomasi jo myös silloin, kun olitte täällä komissiojäsenen kuulemistilaisuudessa. Ja olette pitäneet kiinni tästä sitoumuksesta ja se on hyvä asia. Jaamme mole, monia ne jotka esititte. Olemme myös iloisia tästä verotuspolitiikka-työryhmäaloitteesta, jonka teitte. Viime viikolla keskustelin öö, ja kuuntelin Van Rompuyta. Öö, ja tässä todellakin tässä on kaksi hyvin erilaista näkemystä teidän ja toisen tahon välillä. Ei tämä tarkoita sitä, että nyt pitäisi pysähtyä tähän vaan se tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa näiden kahden aloitteen täytyy kohdata toisensa, koska lopputavoitehan on sama. Olin, olen yhtä mieltä Udon kanssa siitä, että meidän täytyy nyt todella pohtia, mitä G20 tapahtui. Meidän täytyy vastata moniin kysymyksiin, joita esitettiin. Pitäisikö Euroopan unionin edetä yksin vai pitäisikö odottaa globaaleja ratkaisuja? Sama pätee myös hiilentauton otton päästökauppaan. Mehän tiesimme, että tässä menee monia vuosia, jos ei suosta vuosikymmeniä ennen kuin ollaan globaalilla, globaalilla tasolla. Oli kysymys sitten ympäristöverosta, no, pankkiverossa tai mistä tahansa, niin Euroopan unioni täytyy olla johtoasemassa. Ei tämä tarkoita sitä, että ollaan mitenkään tyhmiä. Ympäristöpolitiikassa me otimme johtajuuden ja meidän mielestämme tämä vahvistaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä sen sijaan, että se vahingoittaisi sitä. Sama pätee verotuspolitiikkaan. Meidän pitäisi mielestäni olla tässä hyvin kunnianhimoisia. Kun puhuitte mahdollisista kilpailukykykysymyksistä, ympäristökysymyksistä ja kilpailukyvystä ja rahoitusverosta, niin tässä on puhuttu, että no monet yritykset joutuvat kansainvälisen kilpailun kouriin ja niin niitä täytyy suojella. No ei tämä nyt näin olekaan. Tässä on vain viisi tai kuusi sektoria, jotka ovat tässä hieman vaarassa ei 160 sektoria. Meidän täytyy muistaa, että meillä on rahoituspalvelujen sisämarkkinat ja ne ovat kyllä tarpeeksi vahvat, jotta voitaisiin FTT sietää tässä. Jos meillä on nyt tämä rahoitusvero, niin silloin kenties tulot tästä pitäisi mennä pikemminkin Euroopan unionille kuin jäsenvaltioille. Ja sitten meidän täytyy miettiä, mitkä mikä osa näistä tuloista jaetaan uudelleen jäsenvaltioille, kenties sen kautta, että jäsenvaltioiden jäsenyysmaksu vähentyisi, ja mikä osa sitten taas verotuloista menee suoraan Euroopan unionille. Meidän täytyy löytää sellainen tilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat. Jäsenvaltiot saavat osan kakusta, mutta EU sinällään saa myös saa oman osansa. Kaksi viikkoa sitten Eurooppa-neuvosto päätti tästä EU eh, e 2020-strategiasta ja parlamentti äänesti päätöslauselmasta. Me tarvitsemme varoja eh, kaiken tämän toteuttamiseen ja nyt te voitte varmaan kyllä vihreiltä odottaa kesän jälkeen konkreettisia ehdotuksia näistä aiheista. Me haluamme antaa oman panoksemme teidän pohdintoihin näiden asioiden osalta ja me edelleen pysymme sitoutuneita, sitoutuneina ja tuemme teitä tämän agendan eteenpäin viemisessä. Kiitoksia näistä ystävällistä sanoista. Uh, uh, Kiitos, että pidätte hyvänä verotustyöryhmän perustamista. Todella uskon, että on hyvin tärkeää lähteä käymään poliittista keskustelua verotuskysymyksistä EU:ssa. Koska ongelma, jonka kohtaamme tällä hetkellä, on se, että teknisellä tasolla ehkä käydäänkin keskustelua, mutta poliittista keskustelua ei ole oikein saatu liikkeelle verotuskysymyksistä. Olen ihan samaa mieltä siitä, että yhteys pitäisi olla tulo- ja menopuolen välillä. Veroissa ei ole kyse ainoastaan menoista, vaan myös tuloista. Tase molemmin puolin pitäisi löytää älykkäitä ratkaisuja, jotta saadaan talous vakaammalle pohjalle. Se on tarpeen monissa jäsenvaltioissa. Samalla tämä on tehtävä älykkäästi. Mitä transaktioveroon tulee, meidän täytyy 20 kokouksen jälkeen tarkkaan analysoida vaihtoehtoja. Yksityiskohtaisesti vielä ei ole edes keskusteltu siitä, miltä pohjalta toimittaisiin. Onko kyse vain osakkeista – joukkovelkakirjalainoista, vai myös johdannaisista. Tietenkin tulot olisivat hyvin erilaiset näissä yhteydessä, joten tietenkin pitää pohtia, mistä sitä kerätä. Uh, tietenkin meidän pitää myöskin avoimesti käyttää tätä analyysiä, keskustella teidän kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa. Luultavasti tuollaisen verotustyöryhmän tyyppisissä puitteissa voidaan pohtia, miten näissä kysymyksissä päästään konkreettisesti eteenpäin. Mrs. Beres. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Beres, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Hyvä komissaari, minä en aio toistaa kaikkea sitä, mitä kaksi edellistä puhujaa ovat jo sanoneet tai muistuttaneet siitä, kuinka tärkeä tämä transaktiovero on ja minkä haasteet, mitkä haasteet siinä on. Mutta tämän toimikautenne aikana Euroopan komissiossa teillä on aivan erityinen vastuu tämän salkun kanssa. Kun katson ja tarkastelen nyt tätä kriisiä, johon me olemme vajonneet. Jos voisitte hieman odottaa, koska englannin tulkkaus ei nyt toimi. Je savais pas qu'il y avait une difficulté pour... Enpäs, enpä arvanut, että on tulkkausongelmia Ranskasta Englanti, sanoo Rova Beres, mutta näköjään kaikkea uutta tapahtuu joka päivä. Okei, okay, just a moment. Est-ce que le commissaire a mis... Äh, Onko komissaarilla oikea kanava päällä, kysyy Rova Beres. No niin, nyt voidaan jatkaa. No niin, en toista sitä, mitä kaksi aikaisempaa puhujaa jo sanoi tästä verotuksen konkreettisesta toteuttamisesta, mutta mm, komissaarina teillä on tärkeitä asiakokonaisuuksia salkussanne, mutta te kuulutte komissiokollegioon ja teillä on erityisvastuu siinä, koska Euroopassa tänä päivänä halutaan erittäin voimakkaasti päästä sellaiseen tilanteeseen, että jokainen kantaa oman vastuunsa, jotta pääsisimme pois kriisistä. Tässähän on aloite tähän transaktioverotukseen. Kuinka päivähän pohditaan, että miten voidaan saada kansalaiset mukaan, mukaan yhteen EU-toimintaan. Mutta rouva komissari, ryhtykää, toimikaa, olkaa aloitteellinen jopa komission sisällä, jotta tämä transaktioverotustoiminta lähtee liikkeelle, se toteutuu ja todella lähtee hyvin liikkeelle, jotta meitä ymmärrettäisiin paremmin, jotta kansalaiset ymmärtäisivät paremmin, mistä on kysymys. Ja tehkää hyödyllisiä aloitteita niissä monissa kohdissa, joita en tässä nyt lähde luettelemaan mutta ei niitä missään voi korvata millään muulla verotuspolitiikalla tai muilla veroilla. Olen usein kuullut erilaisia keskusteluja transaktioverotusta tai jotakin päätöslauselmia, mutta meillähän on aivan kaksi erilaista toisistaan eroavaa tavoitetta, mutta yksi hyvä puoli tässä transaktioverotuksessa on tämä sen sääntelevä luonne, markkinoita sääntelevä luonne, sitä ei saa aliarvioida ja sen myötä voidaan myös saada tuloja, varoja, jolla voidaan rahoittaa joitakin tärkeitä investointeja, joita me, joista meillä on huutava pula. Näin ollen G20 johto, loppupäätelmät eivät ole mitenkään kovin rohkaisevia, koska siellä ei ainakaan puhuta missään kohtaan tästä transaktioverotuksesta, en ole sitä huomannut. Excellent. Ja kun taas on kyse pankkiverosta, niin tutkin täällä nyt tämän loppupäätelmien liitettä yksi. Ei siellä sanota mitään konkreettista myöskään niistä odotuksista, toiveista, joita meillä on. Ja G20 kokonaisjohtopäätöksistä tai loppupäätelmistä, niin voidaan sanoa, että yksi asia, joka oli suuressa muodissa, se oli suurta huutoa ainakin edellisissä kokouksissa, se on nyt kadonnut. Nyt siellä ei puhuttu kovin paljon näistä veroparatiiseista ja niiden poistamisesta, niiden vastaisesta taistelusta. Eikö se ole enää muodikasta puhua siitä, tai eikö G20 tarvitse sitä, eikö se enää pureudu, paneudu siihen? Mistä G20 on sitten kiinnostunut? Se on painottanut paljon kehityskysymyksiin. Mehän tiedämme, mikä on veroparatiisien rooli, jotta kehitysmaat voisivat todella saada tärkeitä tuloja, jotta voisivat rahoittaa omaa talouttaan, omaa kehitystään. Hyvä komissaari, minulla olisi kuitenkin sitten kolme asiaa, joista haluaisin vähän tentata teitä. Ensimmäinen on se, olen kuullut teidän usein puhuvan siitä, erittäin mielelläni kuullut puhuvan siitä, kuinka te otatte esian, asian, miten otetaan uudestaan esille yritysveron uudelleen ottaminen ja kuin pitäisi vahvistaa tätä asiaa. Toivottavasti toimikautenne aikana viette eteenpäin tätä vaikeata, kinkkistä asiaa, mutta se on todella keskeinen. Öö, jos te todella haluatte toteuttaa tämän Montin, niin sanotun Montin paketin, mutta te sanoitte sen tässäkin sivulauseen sivulauseessa, mutta missä mielessä te aiotte läht, läht, laittaa uudestaan tämän käyntiin? Oli, onko edeltäjä tehnyt jotain tässä? Miten te annatte enemmän substanssia tälle kysymykselle? Ja voisitteko sanoa myös samalla, miten te mielessänne hahmotatte tämän asiakirjan, miten se voidaan kytkeä muihin asioihin, jotka kuuluvat Montin paketti. Minä olen vähän epäluuloinen. Siellä on paljon liberaaleja aspekteja, jotka lähtevät vähän luotijunan lailla liikkeelle. Tai, ja sitten on joitakin tekijöitä, elementtejä, jotka liittyvät verotuspolitiikkaan. Ne lähtevät sitten jollain paikallisjunalla tai maitojunalla ja äh, nyt kyttävät aika hitaasti eteenpäin. Toinen kysymykseni, joka on vähän täydentävä kysymys, on seuraavanlainen ehkä en kuunnellut ihan tarkkaavasti kaikkia, mitä sanoitte. Te ette ottaneet esille kysymystä verotusjärjestelmistä, jotka äh, voisivat olla kannustimena lyhytaikaiselle palkkausjärjestelmälle, kun puhutaan hyvästä yrityshallinnoinnista. Mm, Puitteko te tästä? Jos se meni minun korvien ohi, niin voisitteko toistaa? Ja kolmanneksi, Ervan Rampöihän vetää työryhmää. Siellä puhutaan usein sanktioista, joita voitaisiin soveltaa jäsenvaltioissa, jotka tekevät liikaa poikkeuksia sääntöihin, joista on yhteisesti päätetty. Jokunen aika sitten mm, monet tarkkailijat ehdottivat meille, että voisimme pohtia joitakin älykkäitä rangaistuksia, sanktioita, mutta miten tämä, miten tämä vap, sairastunut Eurooppa voisi tervehtyä? Meillä, olisi, meillä ei saisi olla liiallisia alijäämiä, me emme saisi liikaa velkaantua, meidän pitäisi korottaa ALV-verotusta, meidän pitäisi korottaa hiiliveroa, miten sitä voidaan soveltaa järkevästi. Ja jos ymmärsin oikein, niin ehkä komissio on paraikaa pohtimassa tämän tyyppisten sanktioiden toteuttamista. Voisitteko sanoa siitä jotain enemmän? Ja oletteko samaa mieltä, että pohditte samalla lailla asioita Olli Reenin kanssa? Thank you very much. There were quite many questions. Kiitoksia. Tässäpä olikin mukava rypäs kysymyksiä. Yritän käydä niistä joitakin tässä läpi. Voin vain toistaa ää, tämän rahoitus, vero tai pankkivero. Molemmilla on omat ää, hyötynsä ja haittansa. Meidän täytyy hyvin huolellisesti nyt arvioida molempia mahdollisia veroja ja käynnistää keskustelu teidän kanssanne ja muiden alan toimijoiden kanssa mahdollisesta tavasta edetä tällä alalla. Tämän lisäksi, kun mainitsitte lyhytaikaisuuden tässä palkka-alalla, No tätäkin on analysoitu. Ja näyttäisi siltä, että tämä olisi, nyt para, tämä olisi paras katta kuitenkin rahoitusverolla, riippuen sitten tämän veroon suunnittelutavasta. On mahdollisuus puuttua sillä muihinkin seikkoihin. olemme nyt toteuttamassa tässä vaikutusarviota. Yritysten kannustamista parantamaan palkkausta lyhyellä aikavälillä. Ja tämä pitäisi hoitaa sillä tavalla, että tämä myös palvelisi pk-yrityksiä, jotka haluavat laajentaa omia toimijansa kansainvälisille kentille. Ja tällä hetkellä olen todellakin työstämässä tästä asiasta vaikutusarviota, jossa ennen kaikkea puututaan muutamiin tärkeimpiin kysymyksiin. Esimerkiksi pitäisikö tässä olla yhteinen yritysveropohja, ja vai yhteinen konsolidoitu yritysveropohja, ja jos se on tämä jälkimmäinen, pitäisikö sen olla vaihtoehtoinen vai pakollinen? Ja nämä arviot ovat sellaisia, joita tällä hetkellä juuri toteutetaan. Ja odotan, että ne, tämä arviointi on saatu loppuun tämän vuoden loppuun mennessä ja ensi vuonna voimme sitten tästä asiasta esittää tulokset ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sitten nämä sanktiot. Keskiviikkona keskustelemme komissiokollegiossa komission ehdotuksesta taloushallinnosta. Ja voin nyt sanoa tässä, että teemme hyvin läheistä yhteistyötä Olli Reenin kanssa. Oma salkkuni on tänä päivänä hyvin tärkeässä asemassa. Se antaa merkittävän panoksen myös Olli Reenin ö, työlle taloushallinnossa. Ja olette oikeassa, sanktiojärjestelmä pitäisi suunnitella sillä tapaa, että se astuisi kuvan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin, että ei luoda sellaisia tilanteita, jossa toimitaan vasta sitten, kun jäsenvaltiot ovat jo syvissä vaikeuksissa. Tämä on sellainen ala, jota myös oli Rehn työstää nyt ehdotuksen muoton. The floor is, uh, uh, given to Mr. Seuraavaksi edustaja Klute. Ja, danke schön auch. Ähm, ja, Herr Kommissar. Kiitokset komission jäsen. Minäkin halusin oikeastaan kysyä tästä transaktioverosta, mutta paljon siitä on jo kysytty. Ja otitte kantaakin perinpohjaisesti, joten oikeastaan en halua toistaa tuota kysymystä, mutta uskoakseni mielenkiinto, jota muut puhujat ovat osoittaneet, näyttää, että parlamenttia kiinnostaa tämä vero kovasti ja se, että tässä tapahtuisi jotain. Painottaisin tätä vielä oman ryhmäni nimissä mekin tuemme tätä ajatusta. Meillä on sellainen tunne, että nyt olisi jo vähän kiirekin, että jotain tapahtuisi tässä yhteydessä. Haluan sen selkeästi täällä tänään sanoa. Melko nopeasti reagoitiin Kreikan osalta ja muiden maiden, kun on kyse uudistuksissa budjetissa. Selkeästi kansalaisille on käynyt ilmi se, että kansalaisten on tässä maksettava, vaikka pankeilta ei mitään ole pyydettykään. Vaikka pitäisi ajatella sitä, miten nyt kansalaiset joutuvat maksamaan siitä, että kriisi on syntynyt. Nyt olisi kiireellistä huolehtia siitä, että pankit tulevat mukaan kriisin rahoitukseen – Tämä on yksi tärkeä asia, jota haluaisin painottaa omassa puheenvuorossani. Toiseksi, viime päivinä Saksan lehdistä olen voinut lukea, että Romaniassa ALVtä on korotettu 5 prosenttiyksikköä. Minusta tuntuu, että tämä tarkoittaa sitä, että juuri ne ihmiset, joilla on melko matalat tulot, suhteettomasti joutuvat maksamaan kriisiaikoina, eikä siis pankit, jotka ovat vastuussa omalta osaltaan tilanteesta. Onko näitä vaikutuksia tutkittu? Taloudellisesti arvonlisäveron korotus ei ole ongelmatonta, koska tämä liittyy myöskin sisämarkkinoiden kehitykseen. Aikaisempi puhuja puhui siitä, että kansalaiset pitää saada tukemaan EUta uudestaan, ja tällainen ALVn korotus vaikuttaisi tässä melko ongelmalliselta, joten kysyisin teidän kantanne siihen. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, uh and on your... Kiitoksia. Ja ensimmäisen kysymyksen, uh, no se on tuotu jo muutaman kertaan esillekin. Me yritämme tehdä tätä syvällistä analyysiä mahdollisimman pikaisesti tästä aiheesta niin, että voimme aloittaa keskustelut eri osapuolten kanssa Tiedätte, että Euroopan unionin tasolla meillä on ALV-minimitaso, joka on 15 prosenttia. Vaikka tässä nyt onkin herrasmies-sopimus, mutta se, se herrasmies-sopimus sanoo, että maksimi pitäisi olla 25 prosenttia. Tällä, tässä haarukassa sitten jäsenvaltiot voivat toimia ja asettaa omaan ALV-tasonsa. Ei pelkästään Romania, vaan varsin monet muutkin jäsenvaltiot tällä hetkellä ovat vaikeuksissa verotuksellisesti ja näissä maissa on sitten ehdotettu, että ALV-tasoa nostetaan. Oma maani nosti ALVtä 18, 18-21 prosenttia tehtiin. Naapurimaissa on menty vielä korkeammalle. Me ymmärrämme, että ALV-veropohja on hyvin laaja ja yhden prosentin veron nousu tuo varsin merkittäviä tuloja jäsenvaltioille. Ymmärrän kyllä näkemyksenne siitä, että tässä pitäisi olla jonkinlaista regressiivisyyttä veron osalta, mutta toisaalta jäsenvaltiolla on omissa käsissään mahdollisuus hoitaa tämä asia siis, ja myös tähän liittyvät sosiaaliset kysymykset sitten taas eh, jonkun sosiaalipoliittisen toimen kautta. Mutta teidän näkemyksenne on erittäin tärkeä ja tämä on myös yksi niistä syistä, minkä vuoksi Mielestäni tämä verotustyöryhmä on se foorumi, jossa meidän pitäisi keskustella jäsenvaltioiden käytänteistä, kun ne panevat täytäntöön verotusta. Ja samassa ryhmässä voitaisiin myös vaihtaa parhaita ja huonoimpia käytänteitä niin, että voitaisiin oppia niin hyvästä kuin pahastakin hyvistä ja huonoista toimista, joita jäsenvaltiossa on pantu täytäntöön. Monet jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden enemmistö tarvitsee verotuksellista vahvistusta. Ja tällainen keskustelu parhaista käytänteistä voisi olla myös hyödyllinen, kun suunnitellaan viisaita strategioita tulojen hankkimiseksi. Kiitos. Okay. Thank you. Now the floor is uh, to Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hyvä komissaari, veropolitiikka on niin kuin me kaikki täällä tiedämme, niin eräs keskeisempiä keinoja toteuttaa paitsi talouspolitiikkaa, niin myöskin kaikkea muutakin politiikkaa. Verotuksen kautta toteutetaan aina ne poliittiset linjaukset, joita itse kukin hallitus ottaa kannettavakseen jäsenmaissa. Yhteistä veropolitiikkaa meillä ei harjoiteta muussa kuin välillisessä, veros, välillisessä verotuksessa EU-ssa, eli arvonlisäverotuksessa, joka täällä on ollutkin edellisissä kysymyksissä esillä. Kuitenkin nyt tämän talouskriisin myötä paineet kohti yhtenäistä veropolitiikkaa ja yhtenäistä veropohjaa ovat selvästi voimistumassa – Minkälaista keskustelua teillä käydään esimerkiksi komission sisällä ja vaikkapa suomalaisen komissarin Olli Rehnin kanssa siitä, että kuinka pitkälle näissä linjauksissa voidaan mennä ilman, että sitten tulee ristiriitaa kansallisen suvereniteetin osalta? Ja miten näette, että kansalliset hallitukset, jäsenmaiden hallitukset ja parlamentit suhtautuvat siihen, että niinkin keskeinen osa talouspolitiikan talouspolitiikkaa kuin veropolitiikkaa tulisi tällaisen yhteisen koordinaation tai kenties jopa yhtenäisten verotasojen keskustelun osaksi. Toisena kysymyksenä haluaisin nostaa esille sen, että kun talouskriisin myötä monissa maissa on nyt lähdetty kiristämään verotusta, myöskin niin kuin kuultiin täällä arvonlisäverotusta on nostettu monilla prosenteilla – niin vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, että meillä useissa jäsenvaltioissa verotusjärjestelmät ovat heikkoja. Eli veronkierto on, voisiko sanoa, yleistä kansallisurheilua. Ja olemme tilanteessa, että vaikka joissakin jäsenmaissa tehdään suuriakin veroprosentin korotuksia, niin ne eivät välttämättä tuota valtion kassaan sitä, mitä toivotaan, koska veropohja näissä maissa ei ole kattava ja verojärjestelmät eivät ole niin hyviä, että niillä voitaisiin todellisuudessa kerätä kaikki ne verot, joita toivotaan kannettavan kansalaisilta. Eli minkälaista ohjausta verojärjestelmien laadun parantamiseksi komissiossa ollaan harkittu tai ollaan suunniteltu. Meillähän on muun muassa tämäkin valiokunta antanut näkemyksiä veropolitiikan tai yhteistyöstä petosten torjunnassa ja myöskin hyvästä hallinnosta verotuksen alalla. Mutta millä tavalla jäsenvaltioita voitaisiin paremmin ohjeistaa, jotta heidän verotuksellaan olisi sitten selkeästi merkitystä. Ja kolmantena asiana nostasin vielä esille tämän, että kun arvonlisäverotusta ollaan nyt todella monissa jäsenmaissa korotettu, niin onko huomioitu se, että palveluiden ja käsityövaltaisten alojen kohdalla kysymys on loppujen lopuksi työn lisäverottamisesta, koska näissä palveluissa ja käsityövaltaisilla aloilla, jossa se panos on lähinnä panosta, ei ole paljonkaan materiaalia kustannuksia, joiden arvonlisäveroa voitaisiin vähentää, jolloin itse asiassa tämä arvonlisäverotus onkin ikään kuin lisävero. Ja se selkeästi heikentää näiden pienyritysten mahdollisuuksia työllistää lisää ihmisiä. Kiitos oikein paljon kysymyksestänne. Mitä tulee teostettun taloushallintoon? Tuo on ratkaisevan tärkeä kysymys meidän pitäisi löytää oikea tasapaino. Emme saa haitata tietenkään jäsenvaltioiden suvereniteettia tätä kysymystä käsiteltäessä, mutta samalla on turvattava se, että politiikka on kestävää. Ajatellaan kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamista esimerkiksi tämän talouden vakauden osalta – mitä verotuksen alaan tulee, meillä on harmonisoitu välillisiä veroja. Parantamisen varaa on aina. Tämä työ on välttämätöntä. Välittömän verotuksen osalta ehdottaisin yhteisöveropohjan harmonisoimista, koska se on tärkeä sisämarkkinoiden kehityksen osalta, mutta mielestäni meidän ei pitäisi mennä pidemmälle lähteä harmonisoimaan veroprosentteja. Tämä pitäisi jättää jäsenvaltioiden päätäntävaltaan. Mutta keskeinen kysymys tässä ei ole niinkään harmonisointi, vaan parempi koordinointi. Se, mitä minä haluan, on järjestelmä, jossa jäsenvaltiot verotustyöryhmän kautta pystyisivät koordinoimaan toimia ja oppimaan toisiltaan. Niin, että järjestelmät olisivat älykkäämpiä ja suuntautuisivat enemmän kasvuun. Veron kierto veron kantokysymyksiin. Nämä ovat vakavia ongelmia, erityisesti talouskriisien aikoina. Toivon, että Edo Fisk päätös pystyy auttamaan ALV-veropetosten vastaisessa taistelussa, koska tietenkin tarvitaan aikaa, että saadaan aika järjestelmä, jossa voidaan nopeammin vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan puuttua tähän rajat ylittävään veronkiertoon alveveron osalta. Me kaikki tiedämme esimerkiksi savukkeiden osalta, mitä ongelmia esiintyy, erityisesti raja-alueilla valmisteveron osalta. Siksi tarvitaan tiettyjä toimia tällä alalla. ALV ja veron taso käsityövaltaisilla aloilla. Tiedetään, että ALV-direktiivi mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot hyväksyvät alennetun ARVn palvelualalla, työvoimavaltaisilla aloilla. Tämä on kuitenkin jäsenvaltioiden toimivaltaa. Jos kysytte ALV alennetuista alveista ja niin edelleen henkilökohtaista kantaa, niin en ole kovin innostunut henkilökohtaisesti. En usko, että nämä toimet toimivat kovin hyvin, kun ajatellaan tavoitteita, mutta jäsenvaltiot voivat direktiivin puitteissa asettaa alennetun ALVn palvelualalle työvoimavaltaisille aloille. Nämä on siellä direktiiviliitteissäkin. Uh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Vasesku. Thank you so much. Uh, Commissioner, I have a... Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, minulla on kysymys teille. Rahoitussektorin verotuksessa, miten voidaan suojella loppukäyttäjiä, siis pankkien asiakkaisiin, niin että kustannukset eivät tule heidän kannettavakseen. Ja haluaisin esittää huomion kollegalle, joka oli erittäin huolestunut Romanian ALV-veron noususta. Haluan kertoa hänelle, että me teimme päätöksen ALVn nostosta kansainvälisen valuuttarahaston ohjauksessa. Tämä oli sellainen päätös, jota he pyysivät ja tukivat. Me teimme tämän päätöksen ALVn nostamisesta, koska ensinnäkin yhtenä vaihtoehtona oli vähentää viidellä, alentaa 15 prosentilla eläkkeitä, mutta tuomioistuin hylkäsi tämän ratkaisun, joten lopuksi ratkaisuksi jäi se, että ALV-kantaa nostettiin. Thank you. Thank you for your... Kiitokset näistä kysymyksistä ja kommenteista. Ehkä tämä toinen oli enemmänkin kommentti. Tämä seikka, jonka toitte esille mahdollisesta FTT-veron, rahoitussektorin veron kulujen siirtämisestä kuluttajien maksattavaksi. Tämä on yksi näistä seikoista, joka täytyy ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun tehdään tätä vaikutusarviota rahoitus verosta. Meidän täytyy todella tarkastella sitä, mitä vaikutuksia tällä verolla voisi olla kuluttajiin. Jos viemme eteenpäin tätä ehdotusta transaktioverosta. Tähän liittyy muitakin seikkoja, joita vaikutusarviossa täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi täytyy pohtia sitä, mahdoll- voidaanko tällä todella vastata markkinoiden volatiliteettikysymykseen. Tämä on aina hyvin hankala aihe ja tästä asiasta on moninaisia näkemyksiä. Joten ei tämä päätös ole mitenkään helppo tehdä. Meidän täytyy olla erittäin huolellisia, kun suunnittelemme tällaisia ehdotuksia. Koska jos me emme ota huomioon kaikkia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, joita mahdollisella ehdotuksella voi olla, niin loppujen lopuksi sitten todellisuus voikin osoittaa, että olemme tehneet virheitä. Enkä minä haluaisi tehdä virheitä ehdottamalla näin tärkeitä asioita, e, esimerkiksi transaktioveroa tai pankkiveroa, ilman että niitä on arvioitu kunnolla. Tämä kommentti ALVstä, no se olikin enemmän kommentti eikä kysymys. Voin vain todeta, että konkreettinen ALV-taso kuuluu jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Romania teki tämän nostopäätöksen olemassa olevan ALV-direktiivin mukaisesti, siis ALV-taso päätöksen. Meillä hän käytiin muuta keskustelua Romanian ja ALVn, ALV-kysymyksistä, mutta tämä ei liittynyt tähän tasoon. Mutta kuten sanoin, tämä vaihteluväli jäsenvaltioissa voi olla 15 ja 25 prosentin välillä, ja jäsenvaltiot tekevät tästä tasosta päätöksen. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Onko vielä muita kysymyksiä jos näin ei ole, niin haluaisin muistuttaa kollegoille ja teille, hyvä komission jäsen, että talousvaliokunnan koordinaattoreiden kokouksessa me hyväksyimme seuraavat lainsäädännölliset ja työpainopistealueet 2010-2011. Ensinnäkin vaikutusarviot rahoitustransaktioverosta, Tästä olemme jo keskustelleetkin tänään iltapäivällä. Energiaverotusdirektiivin uudelleen tarkastelu, tiedonanto verosta ja kehityksestä, sitten minimiehdotus, no tämä on jo hoidettu, ehdotus ALV-kohtelusta voucher, vouchereille – sitten vihreä kirja uudesta LV-strategiasta, tiedonanto kansalaisille uudesta verotuspolitiikkaehdotuksesta, lainsäädännön ehdotus yhteistä konsolidoitua yritysveropohjaa varten. Ja tässä olisi kysymys minulle, minulta teille, hyvä komissio, ja se voisitteko hieman yksityiskohtia kertoa meille tästä yhteisestä konsolidoidusta yritysveropohjasta? Sitten meillä on muita painopistealueita, liittyen tähän tiedonantoon tulevasta ALV-strategiasta. Tämähän pitäisi saada vuonna 2011. Tiedonanto perintöverotuksen tiedosta, tiedotuksesta ja sitten vielä tekijän oikeusmaksut eri yritysten välillä jäsenvaltioissa – Voisitteko hieman meille yksityiskohtaisemmin vielä kertoa tästä yhteistä konsolidoidusta yritysveropohjasta? Uh, Kiitos oikein paljon. Huomioon, että tässä on paljon päällekkäisyyttä valiokunnan ja komission työohjelman kanssa. Tämä varmasti johtaa siihen, että yhteistyö meidän kesken on hyvää. Yhteinen konsolidoitu yritysveropohja. Tässä meidän pitää saada päätöksen vaikutusten arviointi ennen vuoden loppua. Ja riippuen siitä, mikä on vaikutusten arvioinnin tulos, me voimme tehdä ehdotuksen sitten vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla yhteisestä konsolidoidusta yritysveropohjasta. Kuten sanoin, muutamia vaihtoehtoja – tällä hetkellä ollaan arvioimassa vaikutusten osalta. B vai CCTB. Eli nämä ovat niitä kysymyksiä, joita minun palveluyksikköni käsittelevät. Kiitokset teille, hyvä komissio. Olemme iloisia, että pääsitte tänne valiokuntaan ja me kutsumme teidät uudelleen käymään tänne. Kiitoksia. Now, ladies and gentlemen, Hyvät naiset ja herrat, valitettavasti meidän täytyy nyt keskeyttää kokouksemme kello 16.30 asti. Koska meillä ei ole paikalla ei esittelijää eikä varjoesittelijöitä näitä mietintöjä varten, joista meidän pitäisi keskustella. Näinpä ollen tapaamme täällä uudelleen kello 16.30. Kiitos. Right. We are resuming the meeting. No niin, jatkamme kokousta. And we are at point four. And... Olemme esityslistallamme kohdassa neljä. Aiheena on tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä. Herra Karas, olkaa hyvä. The floor is yours. Ja, herr Präsident, meine Damen und Herren. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos, että saan mahdollisuuden käyttää puheenvuoroa vielä äänestyksen alla. Oikeastaanhan Eurostatin asemasta on keskusteltu täysistunnossa suullisen kysymyksemme kautta ja päätöslausemamme kautta me olemme jo ottaneet tähän aiheeseen kantaa. Arvioidessani tarkistuksia. Olen noudattanut päätöslauselman linjaa. Voin sanoa olevani hyvin iloinen siitä, että epäviralliset kanavat toimivat tällä kertaa vallan mainiosti ja neuvosto vesitti komission ehdotusta vähemmän kuin pelattiin. Tämä on ensimmäinen reaktio, suora reaktio Kreikan ongelmiin. Nyt on nähty, että komission valvontamahdollisuuksia ei oikein ollut. Pitäisi huolehtia siitä, että tämä ei ole tulevaisuudessa mahdollista. Me olemme esittäneet, mitä me haluamme. Siksi voin puhua ihan lyhyesti ja sanoa, että esitettyjen tarkistusten osalta voin omalta osaltani Hyväksy kaikki tarkistukset paitsi kaksi. Kaikkiin voin laittaa muuten plussan, mutta kaksi aiheuttaa ongelman. Tarkistus 23 ensinnäkin. Ja Kollegan johdantosan kappaleessa voimakkaammin halutaan Euroopan keskuspankki sitoa tähän mukaan. Minun kannaltani ja myöskin keskusteluissa Eurostatin kanssa olen tullut siihen lopputulokseen, että tämä on jo olemassa olevaa oikeutta eikä näitä vaatimuksia siksi tarvitse uudestaan esittää. Siksi ehdottaisin Asboksin tarkistuksen kohtaan miinusta ja vastaavan johdantosan kappaleeseen – 14. Ei siksi, että vastustaisin tätä, vaan siksi, että oikeudellisesti on käynyt ilmi, että tämä asia on selvitetty. Olen ollut yhteydessä muihin toimielimiin. Toiseksi parlamentin tutkintavaliokunta täysistunnossa tämä kohta päätöslausemaa ei saanut enemmistön tukea. Siksi keskustelin tarkistuksen esittäjän kanssa ja myöskin Alden kanssa. Tarkistuksen esittäjän kanssa olen sopinut suullisesta tarkistuksesta. Pitäisi tutkia sitä, miten jäsenvaltioilta on kerätty tilastotietoja – menneisyydessä. Ja nyt jos vastustetaan suullista tarkistusta, poistettaisiin vastuulliset tahot ja sitten sanotaan, että nämä tiedot on raportoitava Euroopan parlamentille – Meillä olisi siis tässä vaatimus komission suuntaan selkeästi todettaisiin, mikä virhe on tehty viime vuosina. Ja sitten raportoitaisiin parlamentille ja sitten voidaan vielä selvittää tätä parlamentin tutkinta valiokuntakysymystä. Nyt olisi kuitenkin komission vuoro ja tästä poistettaisiin siis muutama sana – ja uskoakseni, näin olen kuullut, tällainen tarkistus saisi enemmistön parlamentissa. Ja näin voitaisiin saada yhtenäinen oikeudellisesti selvitetty kanta. Muuten voidaan tukea kaikkia tarkistuksia. Kiittäisin loistavasta yhteistyöstä ja tästä valmiudesta. Ei niinkään ajaa ristiriitää, vaan löytää ratkaisuja, joiden kautta vahvistetaan parlamenttia. Kaiken kaikkiaan siitä sydämellisesti kiitoksia. Thank you, Mr. Karas. Kiitokset, herra Karas. Haluaako varjoesittelijä tähän kommentoida? Well, as one, one shadow rapporteur, I would just like to congratulate the... Yhtenä varjoesittelistä haluaisin onnitella ja kiittää esittelijä siitä, että hän on ryhtynyt keskusteluihin hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämä on jo kantanutkin hedelmää. Ja voin huomata, että enemmistö tarkistusehdotuksista on otettu huomioon. Mukaan lukien yksi tärkeä asia, jonka herra Karas mainitsi. Me kaikki puolamme tutkimusta, mitä sen löydökset sitten ovatkin. On hyvä tuoda tämä esille jo varhaisessa vaiheessa Mielestäni me annamme tässä nyt kaikki mahdollisuudet ja välineet Eurostatille, samoin kuin ö, mahdolliselle tutkimuskomitealle, ja ne päättävät sitten, mikä on paras tapa tässä edetä asian suhteen. Joten me odotamme tässä nyt sitä, että nämä tarkistukset hyväksytään, kun myöhemmin tänään iltapäivällä äänestämme. Siirrymme seuraavaksi esityslistalla kohtaan viisi. Siinä aiheena on Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta. Esittelijä tai valmistelija on Thomas Hendel. Edustaja Gröte haluaisi jotain sanoa tähän. Äh, niin puhuisin Thomas Händelin nimessä Hän on valitettavasti sairastunut. Hän ei voi tällä viikolla olla täällä. Hän pyysi minua puhumaan muutaman sanan hänen puolestaan. Ensinnäkin Thomas Hännel haluaa kiittää yhteistyöstä, joka on sovin, sujunut hyvässä yhteistyön hengessä. Tarkistuksia oli useita, kaikki eivät olleet ihan yhteen sopivia. Sitten käytiin neuvotteluita, joiden kautta saatiin aikaiseksi viisi kompromissia, joita mekin voimme tukea. Toivon, että ne saavat enemmistön taakseen. Kaksi tärkeää seikkaa meidän kannaltamme – Kompromissit tietenkin johtivat siihen, että tehdyt esittelijän valmistajan ehdotukset ovat hiukan vesittyneet. Näinhän kompromissien yhteydessä yleensä käy. Merkittävää on se, mitä on kompromississa B. Kyse on siitä, että komissiolta pyydetään pohdintoja siitä, miten voidaan huolehtia siitä, että yritykset, kun ajatellaan, että sosiaalisia kustannuksia syntyy irtisanomisen kautta, miten voidaan osallistua rahaston rahoittamiseen. Ja toinen meille tärkeä seikka kysyn sitä, että ei haluta ainoastaan tällaista tukivälinettä, vaan että todella pyydetään, että komissio tekee ehdotuksia siitä, miten tässä päästään kestävän rakenneuudistuksen suuntaan. Miten tämä väline on tässä yhteydessä käytettävissä? Ja kolmas tärkeä seikka. Jos otetaan huomioon ammattiliittojenkin tärkeitä aiheita, on se, miten – jakokriteereitä voitaisiin hiukan yksinkertaistaa ja koko hakuprosessia. Kriisitilanteessa ei ole paljon aikaa yleensä käytettävissä, joten olisi hyvä, jos nämä asiat voitaisiin hoitaa yksinkertaisesti ja nopeasti. Olisi hyvä, jos tämänhenkisesti tämä teksti saataisiin kompromissiinkin hyväksyttyä. Kiitos. Kiitokset teille, herra Klute. Rova Hybner. Itse asiassa en pyytänyt puheenvuoroa, mutta nyt kun minulla puheenvuoro on tässä, niin haluaisin todeta seuraavaa. etp ryhmässä ja teemme tässä yhteistyötä liberaalien ja ESR-ryhmän edustajien kanssa. Minä puhun epp nimissä nyt. Me emme tätä herra Händelin ehdottamaa kompromissiehdotusta meidän mielestämme kompromissiehdotus ei ole sellainen, että se pitäisi sisällään niitä näkemyksiä, joita omissa tarkistuksissamme esitimme, joten me pidämme kiinni loppukannastamme tähän. Me pidämme kiinni näistä näkemyksistämme, joita toimme alkuperäisessä tarkistuksessamme esille, koska pelkäämme sitä, että loppukompromissi ei itse asiassa todellakaan vastaa siihen tarpeeseen, joka on rakenteellisen muutoksen tukemiselle ja eurooppalaisen teollisuuden muuttamiselle kilpailukykyisemmäksi. Tiedän, että että herra hänellä on tietoinen tästä, mutta halusin nyt vain toistaa tämän vielä. Eli meillä on omat erilliset tarkistuksemme, omat erilliset näkemyksemme siitä, ähm, miten tämä hoidetaan. Ja meidän näkemyksiämme ei ole otettu tässä herra Händelin esittämässä kompromissitarkistuksessa huomioon. Äh, Haluatteko vielä sanoa jotain? Äh, Kiitos puheenjohtaja edustan edustaja Podimata, joka on seurannut tätä aihetta, osallistunut tähän. Edustaja Hybner, arvostan työtänne ja olen arvostanut jo pitkän aikaa. En oikein tiedä, mitä neuvotteluissa on tapahtunut. Esitittekö te kolmen ryhmän kannan? Tässä en tiedä, miksi näin on käynyt. En tiedä, miksi hyvään konsensukseen ei päästy. Ehkä tätä voitaisiin selvittää, ettei tällainen tilanne toistu. Joka tapauksessa olemme pyrkineet tukemaan tässä esittelijää, koska on ihan tärkeä. Napolimahta pitää tätä aihetta tärkeänä ja halusin ennen kaikkea selvästi tuoda julki sen, että kyse ei ole teollisuuspolitiikasta – tai tiettyihin yrityksiin liittyvästä politiikasta, kun globalisaatiorahastoa käytetään, vaan sen pitäisi vaikuttaa rakenteellisesti. Sen tulisi vaikuttaa siihen, että pitkällä aikavälillä voidaan jollain alueella parantaa työllistymismahdollisuuksia. Myöskin ottaen huomioon EUn 2020-strategian seikat. Siis niin, että todella – saadaan aikaan pitkän aikavälin vaikutuksia alueella. Tämän tulisi olla punaisena lankana, ja onkin edustaja Podimaatan ehdotuksessa. Me tuemme mietintöä, haluamme siitä vieläkin paremman. Emme halua äänestää tässä mitään nurin tai vastaan, koska tämä on kaiken kaikkiaan tälle valiokunnalle tärkeä seikka. Vans. Rova Beres. Kiitos puheenjohtaja. Tämä lausunto tästä mietinnöstä on tehty kahden valiokunnan kanssa yhteistyössä. Ja tässähän on kyse tämän rahoituksen, tämän rahaston tulevaisuudesta. Kun arvioidaan tämän rahaston tarpeellisuutta. Jos halutaan heikentää sen olemassaoloa, niin se olisi todella valitettavaa. Minulla ei ole kompromissitarkistuksia tässä silmieni edessä. Minulla on vain alkuperäiset tarkistukset, enkä tiedä mitkä kohdat näkyvät kompromisseissa. Mutta ilmeisesti yksi kohta on kuitenkin tärkeä, koska se tulee esille muissa tarkistuksissa, joita Rova Hybner muun muassa on jättänyt. Mikä on se merkitys, joka annetaan työmarkkinaosapuolille ja sosiaaliselle vuoropuhelulle yritystalsolla, ja jotta erotetut henkilöt voisivat hyötyä tästä EGR-rahastosta. Meillähän on kokemusta Irlannista, ja siellä se tuli räikeästi esille, missä määrin ei oltu kytketty työmarkkinaosapuolia tähän prosessiin. Te, rahastoa täytyy käyttää tehokkaasti tehottomuus on valitettavaa. Siellä, missä asiat sujuvat hyvin, miss, esimerkiksi Saksa, Itävalta, jossa on <clears throat> kyse siitä, miten hyvin työmarkkinaosapuolet ovat mukana alusta loppuun asti tässä prosessissa ja missä asiat sujuvat huonosti, kuten esimerkiksi Irlannissa. Siellä ei ole käynnisesti katsoa minkäänlaista ammattiyhdistysrakennetta tai olemassaoloa, eikä ole mitään yhteyttä, kontaktia, dialogia viranomaisten suuntaankaan. Sen takia tämä alkuperäinen tekstimuoto esittelijältä ainakin kappaleessa viisi on ihan tukemisen arvoinen ja sen pitäisi näkyä myös tässä lausunnossa siinä mielessä, kun se tullaan tässä loppullisessa loppuäänestyksessä äänestämään tässä valiokunnassa. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on tästä, minä olen tästä mietinnöstä jättänyt myös muutaman tarkistuksen, jotta voitaisiin vähän muuttaa tätä äänen sävyä tässä mietinnössä. Kaksi tavoitetta on olemassa. Ensinnäkin Joskus se on juridisesti vähän epätäsmällistä tämä muotoilu ja toinen syy on piilee siinä, että jotkut kohdat ovat ristiriitaisia. Meidän pitäisi saada EGR paljon toimivammaksi, mutta usein lisätään sen toimivuus vähän monimutkaisemmaksi, vaikeammaksi, koska kriteerit tekevät siitä paljon vaikeamman. Meidän pitäisi yksinkertaistaa näiden rahastojen toimintaa, oli sitten kyse EGRstä tai Euroopan sosiaalirahastosta. Meillähän on tässä, me saamme vuosiraportin väliarvioinnin ja siinähän on ehdotettu, miten voidaan pohtia tämän rahaston toimivuutta. Siihen sisältyy kaksi tavoitetta. Tämä EGR pitäisi olla todellista lisäarvoa ei välttämättä vain rakennerahastoille, mutta tämä EGR olisi hyödyllinen instrumentti tarjoamaan vastauksen kriisitilanteeseen. Thank you. Kiitos. Herra Klyte, haluatteko te vielä tähän lopuksi todeta jotain? Ei, kiitos. Täällä on sanottu, mitä on sanottu. Pyytäisin vain kompromisseille tukea. Ne ovat varmasti ihan hyväksyttävissä, joten vetoaisin niiden puolesta. Voimme varmasti siirtyä äänestämään. Thank you. Kiitoksia. Over.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 Right, everybody, have we, have we got cards? Has every... No niin, onko kaikilla äänestyskortit siellä? Voimmeko järjestää tällaisen koeäänestyksen? Äänestys alkaa. And if everybody would like to vote. Ovatko kaikki äänestäneet? we're closing the voting. Äänestys päättyy. Tällä erällä meillä on enemmän kortteja siellä koneessa kuin mitä ääniä nyt annettiin. Mutta eiköhän tämä tästä. Äänestämme nyt Herra Karasin mietintöluonnoksesta tilastotieteen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä. Ensin äänestämme tarkistuksesta numero kaksi. Äänet puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkist, kompromissitarkistus A. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 23. Puolesta vastaan tyhjää Näytti hyväksytyltä. Tarkistetaan se koneellisesti. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja e sepäs hylättiinkin. Rova Luling, olkaa hyvä. <laughs> However, Mrs. We have made it full without you. Yes. So... Rova Lyling. Tämä äänestys nyt oli ilman teitä. Joka tapauksessa se hylättiin. 19 vastaan. 19, 19, joten se hylätään. Tarkastus 24 äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Paras tarkistaa tämä. 28 äänestys alkaa. Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30. Tähän on suullinen tarkistus esittelijältä, niin että muutettaisiin sanat and state pension funds sanoihin and including State Pension Funds. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkönen on vedetty pois. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Seuraavaksi tarkistus yhdeksän. Siihen on suullinen tarkistus viime hetken muutoksella. Viime hetken muutos tarkoittaa sitä, että poistetaan sanat name the responsible parties tästä suullisesta tarkistuksesta nämä pois joten suullinen tarkistus on how the collection and evaluation of financial statistics from member states was conducted in the past and draw the relevant conclusions which shall be reported to the European Parliament. So that's the new oral. Tässä oli tämä uusi suullinen tarkistus englanniksi. Äänet puolesta. Siis tämä on suullinen tarkistus. Ja tässä otetaan pois nämä sanat name the responsible parties vastaan. Tyhjää. Ja no hieman sekava lopputulos. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestämme nyt tästä suullisesta tarkistuksesta näin muutettuna. Uh, the votes. Is somebody opening the vote? Voisitteko avata äänestyksen? star. <laughs> it doesn't work. I don't um, know. Um, I don't know. Help. No, it's counting. It's also. no, it's you put the timer on. <laughs> right, we're timing this vote, which is. <laughs> No niin, nyt kellotetaan tämä äänestys. Voisitteko avata äänestyksen? Olkaa hyvä. Hyvä. No niin, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet?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 Tarkistetaan tarkistus 14. 14 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan parasta tarkistaa tämä 19. Lopputulos ei ollut selvä. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty kahden äänen erolla. 20 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä näin muutettuna koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty 38 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä ääni. Onnittelut herra Karasille. Um, we now... Yep, you, you may clap. Okay. Um, I thought at least I got one with the rapporteur on this. Okay. Okay, um, this is now the draft resolution. Nyt Euroopan rahoitusvakausväline, Euroopan rahoitusvakautusmekanismi, päätöslausemaesitys. Tässä ei ole oikein numeroita, joten lasketaan tässä ensimmäinen alkuperäinen kohta puolesta. Kaikki yhdessä Kaikki nämä having regards, regard, having regard kohdat. Voimme äänestää kaikista yhdessä kohtaan kolme asti. No, at least, at least the recital. Right, okay. Ainakin johdatosan kappale. Hiukan hitaammin ehkä. Siis kaikki nämä having regard kohdat, miinus yksi A-kohtaan puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta miinus A1 ja CD-ryhmältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Pitää varmaan tarkistaa. Miinus A. Uusi. Oh, sure, yeah. Thank you. Okay. And that's carried. Hyväksytty 21.19. Miinus AA puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. A puolesta. Voitteko tarkistaa? minus AA. AA tarkistetaan. Simply voted. Right. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 19.22. Kohta A puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. B. Ei vaan B-kohta ACD-tarkistuksen kerran puolesta vastaan. Minä olen tässä nyt ihan sekaisin. No, it is right. Go, back to paragraph. Ihan totta, B-kohtaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi. Ehdotus vihreältä ykköskohtaan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana siis kohta kaksi. EPPn tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana siis 2a puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2b puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. EPPn versio siis raukeaa, mutta voimme äänestää CD-tarkistuksesta lisäyksen äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Right, that is rejected. Hylätty yhdellä äänellä. Hyvä, että tarkistutin. En itsekään ihan ymmärrä tätä, mutta ei se mitään. 3a uusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä. Siihen suullinen tarkistus S- ja D-ryhmältä. Talouden kilpailukyky, kestävyys. Nyt tuo taitaa olla kielimuotoon liittyvä, sustainable-sanaan liittyvä tarkistus. It's agreed. I understand it. Those in favor. Ymmärrän. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta viisi. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta kuusi. Ensimmäinen versio puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta seitsemän. CD-tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hyväksytty. Seuraavana 7a puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7b puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8. EPP on vetänyt sen pois, joten Kahdeksan Alden versio puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 9b. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta yhdeksän puolesta. Vastaan Tyhjää. Kohta yhdeksän. sd versio Kohta yhdeksän. sd versio Se on ensimmäisen äänestysluettelossa. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Se on varmaan helpompaa. Has everybody voted? Everybody is going. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Seuraavana alkuperäinen kohta yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kymmenen SDVSö puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 vihreiden versio puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 11. Hylätty. Seuraavana siis kohta 11 CD-versio puolesta. Vastaan. Tyhjä. Myös hylätty. 11 EPP-versio puolesta vastaan tyhjä Uskoisin, että se on hylätty, mutta tarkistetaan vielä. 11 EPP. Oletko kaikki äänestäneet? Hei, hyväksyttiin se. Näin. Siirrymme 2.11.11a uuteen vihreältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11b uusi, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Ensimmäinen osa 11b. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Uskoaksemme toinen osa raukeaa. Siirrymme kohtaan 12. sd versio puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 12. A, uusi ja suullinen tarkistus. Siis suullinen tarkistus 12a uuteen, niin silloin, jos se hyväksytään, niin alkuperäinen 12a raukeaa. Siis suullisessa tarkistuksessa sanotaan, että voidaan tarkkailla sitä, että joukkovelkakirjalainat ovat yhteensopivia ja vakaussopimuksen kanssa. 12 a uusi puolesta. Vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta voisimmeko tarkistaa? Hyväksytty. 13 CD-versio puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14. Sitä ei voi jättää äänestämättä, joten nyt teksti näin muutettuna koneäänestyksellä. somebody being slow, one more to come. Okay, no, everybody voted who's going to, that's carried. Nyt kaikki ovat äänestäneet hyväksytty. Kiitos oikein paljon kaikille. Siirrytään eteenpäin. Thomas Händelin lausuntoon Euroopan globalisaatiorahastosta. Aloitetaan kompromissi A-ääne puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi on vedetty pois. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Loput raukeat kohta, kohdasta yksi, yksi. Sitten tarkistus viisi puolesta Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 6 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopput raukeavat sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana tarkistukseksi 12.13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hylätty Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan. Uskoakseni tuo on hyväksytty. On EPP äänesti tyhjää. Tarkistetaan, jos haluatte. Tarkistus 17. Jean-Paul? No. no. 16 fell. fell. 16 raukesi. Tai kukaan ei äästänyt sen puolesta. Se hylättiin, joten tarkistus 17. Tarkistetaan. Right. Okay. And that is carried. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 ja 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Voisimmeko tarkistaa? 19 ja 20 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 21 raukeaa. Kompromissi E1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi E2 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan tyhjää. Voisimmeko tarkistaa 26. Anteeksi vain, mutta tässä on niin niukkoja äänestystuloksia. Ovatko kaikki äänestäneet hylätty? 27 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Nyt äänestys tekstistä näin muutettuna koneäänestys. Right. And that's carried, so... Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Tässä olivat äänestykset. Nyt siirrymme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 Pieni tekninen ongelma puheenjohtajalla on toinen kolmikanta ja varapuheenjohtajilla myös muuta. Löysimme varapuheenjohtajan. Ah, what do you have? Okay. <laughs> okay, let's proceed further to... No niin, mennäänpä eteenpäin esityslistallamme. Keskustelemme seuraavaksi Herra Karasin mietinnöstä. Herra Karas, olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Mehän olemme mietintöluonnoksesta, CRD 4 tai Basel 3 jo keskustelleet täällä valiokunnassa myös CRD 3 yhteydessä, joten ennen kuin siirryn puhumaan tarkistuksista, haluaisin ennakkoon sanoa jotakin. Esittelijänä pidän G20-päätöstä Basel kolmosesta vääränä. Se ei ole tarkoituksenmukainen ja mielestäni tässä nyt tässä asiassa ja poliittisesti vältellään vastuuta. Ennen kuin Baselissa on ylipäätään sovittu, niin G20 totesi, ettei sovita täytäntöönpanon päivämäärästä. Ja toiseksi todetaan, että voidaan käyttää itsenäisesti. Ei ole mitään pakkoa käyttää, noudattaa ryhmänä yhdessä. Tämä ei nyt vastaa reaktiota kriisiin. Jos jotain tarvitaan, niin tarvitaan tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Level playing field. Tarvitaan globaalit puitteet, joilla säädellään asioita, jotta lisävääristymiä ei pääse syntymään. Sitten sanotaan, että no joskus tulee sitten ja jos niin käy, niin jokaisen annetaan tehdä mitä lystää. Ja tällaisella tapaa ei kyllä kanneta poliittista vastuuta, kun puhutaan pääomavaatimuksista likviditeettikysymyksistä. Tämä ei ole mikään vastaus kriisiin siksi, ja tämän haluan selkeästi sanoa, siksi on sitäkin tärkeämpää, että – Euroopan parlamentti pitää kiinni omasta aikataulustaan. Meille keskiössä ei ole nyt aikataulu sinänsä, vaan sisältö. Me teemme sisältöpohjaista työtä. Sisältöä, jonka voimme hyväksyä, kun sisällöstä on sovittu, niin sitten voidaan pelastaa vielä ja huolehtia tuosta täytäntöönpanosta ja aikataulusta. Me olemme ottaneet pari keskeistä seikkaa tähän tekstiin mukaan. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että Baselin ja komission pitäisi ennen seuraavaa Baselia ja direktiiviehdotusta katsoa, mitkä ovat vaikutukset reaalitalouteen. Koska pankithan ei ole siis tarkoitus, vaan tarkoitus on puhua talouden rahoittamisesta. Ja toinen asia, jota me vaadimme, on se, että kumulatiiviset vaikutukset pitää ottaa huomioon, kun ajatellaan kaikkia toimia rahoitusmarkkinoilla. On ajateltava niiden vaikutuksia, koska tällä hetkellähän CRD3 on pöydällä, CRD4 samoin keskustelu pankkimaksusta tai verosta, rahansiirto- tai transaktioverosta ja samoin muutamiakin seikkoja, joita, muitakin seikkoja, joita tarvitaan, jotta voidaan sopia aikataulusta. Vaikutusten arvio reaalitalouteen ja se, miten tutkitaan kumulatiivisia vaikutuksia, joita kaikilla nykysäädöksillä on. Siksi osa meidän mietintömme on sellaista, että G20-päätös ei sinänsä muuta tässä mitään. Me vain jatkamme työtämme. Meistä tässä lähtökohta on oikea. Tässä on ajateltava – elinkeinoelämän ja pankkien rakennetta Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ja siksi tämä mietintö ja tarkistukset juuri ajatellen, mitä G20 tapahtui, niin tämä on poliittisesti tärkeä mietintö. Me tässä kannamme vastuumme. Haluaisin sydämellisesti kiittää yhteistyöstä. 258 tarkistusta osoittaa, että tämä aihe – ansaitsee erityishuomiota. Tässä ei ole kyse lainsäädännöllisestä työstä, vaan poliittisesta Euroopan parlamentin viestistä nykytilanteeseen. Ja siksi 258 tarkistusta tarkoittaa myöskin sitä, että Baselin komiteassa ja komissiossa on vielä paljon selvitettävää, jotta voidaan saada laaja tuki tälle työlle. Suurin osa tarkistuksista sopii tähän mietintöön, mutta kun sovimme tästä mietinnöstä, todettiin, että kun on sovittu tekstin pituudesta, niin kaikkea en voi tänne ottaa mukaan ja siksi on hyvä, että tarkistukset johtavat syventämiseen, mutta pitäisin kuitenkin kiinni siitä, että tässä mietinnössä pitäisi olla kahden vaiheen lähestymistapa. Nyt ratkaisevan poliittinen viesti. Me emme ole vielä siirtyneet yksityiskohtaisiin neuvotteluihin. Siksi kyse on siitä, että minä haluan selkeän poliittisen viestin tästä mietinnöstä myös vastauksena G20. Nyt ei ole kyse kaikista yksityiskohtaisista keskusteluista, mutta kuitenkin nämä täydentävät tarkistukset ovat ihan tervetulleita. Kaikkein tärkeintä on se, että tasavertaiset kilpailumahdollisuudet koskevat kaikkia. Että kaikki täytäntöönpanevat samalla tapaa on tärkeä vaatimus. Ei voida ajatella, että Eniten hyötyy se, joka täytäntöönpanoa viimeisenä. Tämä oikeastaan on G20 toimenta tapa, kun ajatellaan, mitä sinne päätelmiin on laitettu. Minä en tätä oikein ymmärrä. Meidän pitää löytää tasapaino eri mallien välillä ja ajatella tasapainoa rahoitusmahdollisuuksien välillä. Euroopan parlamentti on onnistunut tässä työssään. CRD 4 ei ole vielä ihan päätökseen valmis Baselin mallissa. Siksi komissiossa ei olla valmiita päättämään, tarvitaanko direktiivi Baselin komitean työn päätteeksi. Minun mielestäni näitä asioita ei ole saatettu vielä – päätökseen. Siis Baselin komitea ja se, että heti tämän jälkeen voidaan odottaa uutta direktiiviehdotusta. Ajattelen myöskin G20 päätöksiä. PK-yritysten ongelmiin on viitattu. Tuen tällaisia tarkistuksia. Vaikutusten arviointi on todella tärkeä. Suhtaudun myös avoimesti siihen, että – komissiolla olisi aktiivisempi rooli Baselissa. Komission pitää nyt huolehtia siitä, että se koordinoiva rooli toteutuu Baselissa. Myöskin eri toimintamallit Euroopassa ovat olemassa, se on todettava – eikä voida ajatella muuta kuin, että pääoman laatukin on tässä tärkeä ja nostan eri oikeudelliset mallit. Investointipankit esimerkiksi, pankit, joilla on osake noteerattuina ja sitten näyttäispankit, eri malleja siis. Pääomavaatimuksissa pitää ottaa huomioon kestävyys, että voidaan selvitä tappiotapauksissa. Tarkistukset ovat yhdensuuntaisia, kun ajatellaan vähemmistöosuuksia ja sitä, miten toimitaan eri verotusjärjestelmissä. Rahoitusjärjestelmän vakaus on kaikkein tärkein tavoite. Vaatimukset, jotka liittyvät siihen, miten johdannaisia taseen ulkopuolisia asioita lasketaan mukaan. Nämä ovat kysymyksiä, jotka on ratkaistavassa. Sama koskee taseen kysymyksiä. Virtaa varantokorjauserät. Tässä pitää pyrkiä yksityiskohtaisiin tietoihin, jotta eret päästään eroon ongelmista. On ajateltava sitä, miten velkavipu toimii. Kaikkien lähestymistapojen pitää olla sellaisia, että voidaan erottaa eri pankit, koska sama malli sopii kaikille, ei ole hyvä ratkaisu näissä oloissa. Olen myöskin sitä mieltä, että meidän pitäisi ensin selvittää, mitä otetaan huomioon, kun keskustellaan ensimmäisestä ja toisesta pilarista. Siksi olen sitä mieltä, että tässä on mahdollisuus saada aikaan hyviä kompromisseja – Ja varmasti voin kutsua varjoesittelijät vielä keskusteluihin, jotta saamme kompromisseja aikaiseksi. Toivon, että voimme olla riittävästi yhteydessä syyskuun kuudenten päivään mennessä, ehkä sähköpostitse ja puhelimitse, jotta olemme hyvin valmistautuneita syyskuun kuudennen päivän äänestyksiin. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Äh, Kiitokset, herra Karas. Haluaisin kysy, pyytää kaikkia kollegoja, jotka käyttävät puheenvuoron, pitämään kiinni kolme minuutin puheajasta, koska meillä on vielä kolme muuta lausuntoa ja mietintöä esityslistalla. Annan ensin puheenvuoron varjoesittelijöille. Herra Bulman, olkaa hyvä. Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, dass ich das in den Kiitos puheenjohtaja. Varmasti onnistuu kolmessa minuutissa. Mutta toivoisin, että kello käy vasta sitten, kun esittelijällä on mahdollisuus minä kuunnella. Nyt aloitetaan. Olen kollega Karasin arvion kanssa samaa mieltä siitä, että nyt Torontossa on katastrofisella tapaa käsitelty tätä aihetta. Mitenkään ei voida oikeuttaa sitä, että ei nyt anneta järkeviä vastauksia, että lykätään vaan päätöksiä. Tämä ei vahvista luottamusta kansalaisten piirissä kyseisissä valtioissa siihen, että poliitikot pystyvät ratkaisemaan ongelmia. Paljon voidaan keskustella siitä, miksi näin käy. Aikaisemmassa keskustelussa komission jäsen Semetan kanssa lähdettiin tähän keskusteluun. Me eurooppalaisetkaan emme riittävän selkeästi esitä viestejä siitä, mitä haluamme, mitä itse haluamme, mitä toivomme muilta. Tämä on yksi syistä jotka johtavat tämän tyyppisiin lopputuloksiin. Meidän pitäisi lähteä siitä, että ollaan ainakin samaa mieltä siitä, että komissiota tulisi kehottaa voimakkaammin osallistumaan Baselin työhön ja selkeämmin sanoa, mitä komissio tekee, myös avoimemmin keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot ovat tietenkin vastuussa yhteisestä eurooppalaisesta strategiasta. Jos yhteistä strategiaa ei kuitenkaan löydetä, ei saa pahoitella sitä, että muutkaan ei pääse vaikuttamaan, kun on kyse ratkaisujen löytämisestä. Uskoakseni kollega Karas on oikeassa sanassaan, että uusien pankkisääntöjen yhteydessä on oltava hyvin tarkkana. On vältettävä sitä, että joudutaan tilanteeseen, jossa oikeastaan luodaan kilpailua vääristäviä sääntöjä – kun pyritään käyttämään hyödyksen sääntelyn puutetta. Ehkä voisimme lähiviikkoina selvittää, kun tästä mietinnöstä puhumme, sen, koska ongelma tulevaisuudessa tulee eteen. Tämä ei liity ainoastaan pankkeihin, koska monia tietoja voidaan lukea erilaisista lähteistä ja monet hän eri tavoin vaikuttavat hyvin monimuotoiseen pankkisektoriin. Todella siellä on monimuotoisuutta pankkisektorilla, mutta tarvitsemme myöskin selkeät tiedot siitä, mitkä ovat nyt faktoja. Minä en ole sitä mieltä, ja tämä on tärkein ja tässä viimeinen ajatukseni. Minä en ole sitä mieltä, että kilpailuvääristymien takia pitäisi luopua uudistuksista, kun on kyse oman pääoman säännöistä, likviditeettisäännöistä, aivan päin vastoin. Sääde kolme ei selvitä kaikkia kysymyksiä. Taseen ulkopuoliset asiat, syklien vastaiset toimet ja niin edelleen. Tämän pitää olla nyt selkeä paketti, mutta likviditeettisääntöjä on uudistettava. Nyt ei saa antaa väärää viestiä siksi, että asiat ovat jumissa kansainvälisesti. Me emme tee mitään tai toimimme hitaasti. Tämä ei käy, koska me haluamme jatkuvasti pankkisääntöjen uudistamista niin, että saadaan sellaiset säännöt, jotka toimivat. tämän itsestään selvää. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja seuraavaksi rouva Ford, joka on myös varjoesittelijä. Very Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset jälleen herra Karasille työstä, jota hän on tehnyt ja kollegoille, jotka ovat esittäneet paljon erilaisia tarkistuksia. Olen yhtä mieltä teidän kommenttienne kanssa siitä, että tässä tärkeä asia on ajoitus pankkien kannalta. Täytyy varmistaa, että nämä eri menetelmät tulevat oikeaan aikaan tässä syklissä ja kaikki toimijat tunnustavat ne ja että tästä saadaan myös kansainvälinen sopimus. Suuri osa näistä asioista jo G20 viikonloppuna käsiteltiin ja tämä heijastelee näitä monien kollegojen kommentteja eri tarkistusten kautta. Niissähän sanottiin, että tämä asia on paljon monimutkaisempi kuin mitä ajattelimmekaan. Ja G20 tietysti mainitsi nämä moraaliset vaara vaarat, mitä tässä on. Ja herra Bulmaniltakin tuli ihan monia hyviä kommentteja. Nopeasti nämä stressitestit ensinnäkin on aivan äärimmäisen tärkeää, että meillä on selvä näkemys herra Karassilta tässä, että stressitestit täytyy tehdä, niin ne täytyy olla selviä ja meidän täytyy nyt tarkastella suuremman läpinäkyvyyden kautta näitä rahoituslaitoksia, niin että ymmärretään paremmin nämä riskit. Meidän täytyy varmistaa, että ne, joiden täytyy joskus eri johdannaisia käyttää, jos rahoituslaitoksella on omaa pääomaa, niin silloin ei tässä välttämättä tarvitse niin paljon rangaista tästä. Yritysvero, no, olen pahoillani, että tässä nyt oli hieman viikonloppuna 20 ongelmia tässä kansainvälisestä tilintarkastustoiminnasta. No, mutta ainahan ei tarvitse olla tällainen yksi koko sopii kaikille ratkaisu. Saattaa olla erilaisia ratkaisuja, joita voidaan löytää. Täällä esitettiin paljon kommentteja. On aivan selvää, että jotkut instituutiot ovat liian korkealle rankattuja. Tässä nyt ei pitäisi mennä liian kauas lopputavoitteista. Monet markkinaosallistujat ovat sanoneet, että tässä mennään liian pitkälle. Meidän täytyy edelleen yrittää löytää ratkaisuja ja ymmärtää, että se kenties on vaikea. Sitten likviditeetistä. No on aivan totta, meidän täytyy vähentää keskittymän riskejä, mutta meillä täytyy olla likvidikorissa likvidivaroja. Ja arvopaperistaminen, no minä olin iloinen nähdessäni, että arvopaperistamismarkkinoilla on hieman avautumista. Täytyy muistaa, että avapaperistymistä markkinat voivat jossain määrin luoda ratkaisuja tietylle pitkän aikavälin tarpeille, kuten energiatarpeille, joten ei nyt liian tiukkaan paiskata ovea kiinni, kun etsitään ratkaisuja tähän. Sitten uuden pääoman kysymys. No, jotkut näyttävät ehdottavan, että muutoksia ja pääomatyyppejä muutoksia pääomatyyppien osalta voidaan siirtää kauas tulevaisuuteen, mutta minun mielestäni tämä nyt olisi virhe. Meidän täytyy todella nyt jo tarkastella tätä instituutioiden osalta niin, että voidaan ennen pankkien konkurssia ajatella tällaisia tappioita. Herra Klutta seuraavaksi. En halua paljon sanoa, paljon on sanottu jo, eikä kaikkea tarvitse toistella. Meillä on muutamia tarkistuksia esitettynä. Niiden tarkoituksena on vähän tiukentaa sanamuotoa, ja asioita ripeämmin eteenpäin ja uskoakseni, että kompromissi neuvottelussa nähdään, mitä saamme aikaiseksi. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Näyttäisi siltä, että edustaja Lambert on varjoesittelijä, mutta hän ei ole täällä puhujalistallanne. Mutta olkaa hyvä kuitenkin. Eh, äh. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, ensinnäkin poliittisesta kontekstista olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä täällä on todettu. G20 on aivan katastrofaalinen esimerkki siitä, mitä globaalilla tasolla ei pitäisi tehdä. Ja meidän pitäisi todellakin nyt mahdollisimman nopeasti saada aikaiseksi oma kantamme tähän. Ja on erittäin tärkeää, että tämä hyväksytään tämän parlamentin suurella enemmistöllä. Nuku, nykykokemus valvonnasta monista asioista EU 2020 osalta osoittaa sen, että ainut tapa parlamentille saada äänensä kuuluvuin on se, että puhumme yhdellä äänellä. Tämä on myös tapa osoittaa neuvostolle, että itse asiassa parlamentin on mahdollista saada yhteinen kanta, eh, jonka takana on laaja puolueryhmien enemmistö. Se, että tämän teemme, on jo itsessään erittäin tärkeä ja tämän kannanmuodostuksen nopeus on myös tähdellinen. Olen yhtä mieltä Karasin kanssa tästä. Kaksi seikkaa tässä nyt. Nyt on, pankit sanovat, että meidän pitäisi olla varovaisia sen suhteen, millä tavalla muotoilemme näitä useita toimia, joita suunnittelemme. No, meidän täytyy todella kuulla nyt pankkeja tässä, mutta meidän täytyy myös asettaa ehtoja. Jos me otamme asteittain suunnitellulla tavalla toimia käyttöön, niin silloin pankkien pitäisi hyväksyä lisää rajoitteita, esimerkiksi ö, rajoituksia siihen, mitä bonuksina maksetaan ö, ja bonuksina maksetaan johtajille. Jos he pyytävät, että me olemme varovaisia uusien toimien käyttöönotossa, niin ei tämä pitäisi olla mikään tekosyy sille, että he edelleen maksavat täysin absurdeja bonuksia johtajilleen. Sitten reaalitalouden rahoitus. Olen yhtä mieltä kansanne herra Karas tässä siitä, että avainhuolena tässä nyt on se, että rahoitussektorin täytyy palata normaali rooliinsa taloussektorin rahoittamisessa, mutta minä todella haluan nähdä tämän tapahtuvan. Jos jälleen tässä pyydetään, että asteittain otetaan käyttöön uusia toimia, niin silloin to- tämän osapuolen täytyy osoittaa se, että he todella rahoittavat reaalitaloutta ja tällä erää minä en kyllä näin, näin, näin tapahtuvan. En nyt mene näiden monien tarkistusten sisältöön käyttöön, joita olemme esittäneet, mutta viimeiseksi toteaisin, että meidän pitäisi olla valmiita tiettyyn asiaan. Me haluamme reilun pelikentän, mutta me tiedämme myös, että reilu pelikenttä on tietynlainen ihanne. Eihän sellaista ole. Tämä maapallo on niin eriarvoinen. Näin ollen meidän olisi pitänyt sanoa, että me haluamme globaaleja toimia, mutta meidän pitäisi myös erittäin selväksi tehdä se, että jos globaalia yhteissopimusta ei saada aikaiseksi tästä tai monista muista asioista, niin silloin Euroopan unioni jatkaa eteenpäin joka tapauksessa. Ja tämän pitäisi olla tämä selvä viesti, joka annetaan. Me emme alen, alista meidän tulevaisuuttamme globaalille koordinaatiolle, koordinaatiolle, joka saattaa viedä vuosikymmeniä. Kiitoksia, sitten Lyling. Mrs. Lyling, sorry. Merci, monsieur le Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluan ensiksi sanoa, kuinka paljon olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän puhui tästä perusteluissaan, koska mitä tapahtui G20-huippukokouksessa Torontossa viime viikonloppuna, tai oikeastaan mitä siellä ei tapahtunut, niin kyllä täytyy vähän korostaa aika paljon enemmän, jotta saataisiin esille, mitä me eurooppalaiset aiomme tehdä lähiaikoina rahoitussääntelyssä. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat keskeiset talousmahdit planeetalla ja mitä he tekevät, jotta päästäisiin ulos kriisistä ulos. Herra Karasan sanoi, että hyvin vähän löytyy koordinaatiota. Jokainen toimii vähän oman tilanteensa pohjalta, omien perinteitensä pohjalta ja omien uskomustensa ja tapojensa mukaisesti. Ja sen takia näissä olosuhteissa pitää olla äärimmäisen valpas, tarkkaavainen, mitä me saamme aikaan eurooppalaisina. On erittäin tärkeää, että me löydämme hyvän tasapainon varovaisuusperiaatteiden kanssa, jotka tulivat hyvin voimakkaasti esille kriisin aikana, mutta meillä on myös näitä pakoitteita rahoitus- ja taloussektorilla Euroopasta, Euroopassa. Meidän täytyy siis todella valvoa hyvin läheltä sitä, mitä meidän kilpailijamme maailmanlaajuisesti tekevät. Vaaratekijät ovat suuret, me emme kaikki ole aina ollenkaan samassa veneessä ja sen takia syntyy vaikeita ongelmia – jos EUn täytyy ryhtyä vähän <clears throat> ryhty, täytyy ryhtyä pakotteisiin kilpailukyvyn nimissä. Minä tuen täysin rinnoin sitä, mitä kollega Karas on puhunut täällä prioriteeteista. Haluaisin joitakin täsmennyksiä vain lisätä, kun puhuttiin täällä vipuvarsiefektistä. Sitä ei pitäisi vain sijo- käyttää silloin, kun on kyse spekulatiivisista tai riskipääomasijoituksista. Minä haluaisin kuitenkin painottaa, sit, että tätä vielä syvennettäisiin, että ei laitettaisi vain yhtä tai kahta kohtaa näihin vipuvarsi efektiin, joista voitaisiin rankaista, vaan voitaisiin tehdä niin, että ei ole kyse vain niistä sijoisi, valtioituksista, jotka voivat olla todellisia riskitekijöitä. Meillä on myös riskittömiä perinteisiä toimintoja ja ne ja niiden ei pitäisi joutua tämän varsinaisen vipuvarsiefektin toimiala, toimialan tai piiriin. Eli näitä pitää tutkia mahdollisimman huolellisesti erityisesti Euro- ja myöskin Euroopan komissiossa. Ja sen jälkeen, kun mm, resserrement notable Meillähän on tämä uusi pankki, joka ryhtyy mm, talletuspankki, joka ryhtyy toimintaan, mutta mielestäni me emme saa mennä liian pitkälle tässä vielä. Meidän täytyy katsoa, miten tämä toimii, sen toiminta on hyvin tärkeää, jos ajattelemme erilaisia tilanteita, jotka vallitsevat eri jäsenmaissa. Tämä on perustelu minun, tarka, minun tarkistukselleni, koska meidän täytyy ajatella näitä suunnattomia tulevaisuuden likviditeettimääriä. Ja silloin kun on varsinkin kun on kyse investointirahastoista ja kiinne, ki, kiinteistötoiminnasta – tässä puheenjohtaja hyvin lyhyesti, mitä halusin sanoa, jotta myöskin mietinnön laatija voisi ottaa nämä huomioon. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Högmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I think it's... Kiitos paljon puheenjohtaja. Mielestäni on tärkeää se, että kun puhutaan näistä säätelypuitteista, niin meillä pitäisi olla holistinen lähestymistapa, koska rahoitusvakaudessa on kyse paljon muusta kuin yhdestä sektorista taloudessamme. Turvataan kasvu, pääoma, vaatimukset on saatava kohdalleen, sääntelyn pitää toimia. Joskus kun puhutaan rahoituskriisin ongelmista, niin pyritään kovasti keskittymään juuri maksukykykysymykseen. Ei tämä ollut keskeinen ongelma. Kyllä sellaisia oli Euroopan pankkialalla, mutta ei se keskeisin ongelma ollut. Likviditeetti, mutta enemmänkin luottamus. Luottamusta puuttui kovasti siksi, että säännöstä oli sovittu myötäsyklisesti. Nyt pitää nähdä, mikä pyritään välttämään, siis vaikutukset, joita ei ole toivottu. Kun oli olemassa sääntöjä, jotka pakottivat pankit myymään omaisuuttaan, ja tämä vaikutti hintojen laskuun ja loi suurempia ongelmia kuin mitä alun perin meillä olikaan. Siis tämä, että synnytetään vaikutuksia, joita ei toivottu, on hyvin tärkeä kysymys pitää mielessä nyt, koska jos vähän toisin kuin kollegat, voisin sanoa, että parataan G20-kokoukseen ja siihen, mitä Euroopan johtajat ja tämä parlamentti on sanonut, niin on sanottu, että lähivuosina tai vuosikymmenen aikana meidän on pienennettävä julkista velkaa, alijäämää. Silloin paineita syntyy tuolta puolelta, eikä voida ajatella, että samalla luodaan sellaista lainsäädäntöä, joka johtaa siihen, että luottoa ei saada, koska silloin ainakin syntyy uusi vaikutus, jota ei toivottu tai ajettu takaa, ja tämä luo uudenlaista rahoitusmarkkinoiden epävakautta. Siksi haluaisin todella tukea esittelijää, kun hän sanoi, että vaikutusten arvio on välttämätön vaikutusten arviointi siitä, mitä nämä säännöt, mitä tämä lainsäädäntö tarkoittaa investointien innovaation osalta. Samalla olisi huolehdittava siitä, että pysytään kilpailukykyisinä. Maailman johtajana lisäksi on huolehdittava siitä, että nähdään, että tässä käsitellään aitoja ongelmia. Kaikkien sääntöjen pitäisi olla sellaisia, että otetaan huomioon eri riskit eri rahoitussektoreilla. Nyt puhutaan velkavipuvaikutuksista, joilla ratkaistaan ongelmia, joita meillä ei oikeastaan ollut. Että tässä nyt tuodaan tämä ajatus Yhdysvalloista. Siellä oli ongelma. Eli nyt pyritään ratkaisemaan ongelma, jota ei, meillä ei ollut ratkaisulla, joka ei toimi. Eli vaikutusten arviointi sen suuntaisesti, mitä esittelijä sanoi, olisi paikallaan. Samalla meidän pitää olla tarkkana, kun säännöistä päätetään muuten. Vaarana on se, että estetään kasvu, eikä näin saada aikaan lisävakautta. Kiitos. Siis bere. Kiitoksia, Rova Beres. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä ehdotuksesta, jonka myötä voimme todella laatia ja rakentaa meidän kantaamme ennen kuin on liian myöhäistä. Ennen kuin meille tarjotaan ehdotusta, josta voimme vain jonkin verran poiketa tai muotoilla. Minä haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Tekniset kysymykset sääntelyssä ovat sellaisia, että niihin voidaan aina palata myöhemmin. Mutta tämän mietinnön tiimoilta meidän täytyy tehdä poliittinen päätös. Haluan ehdottaa esittelijälle, ja sen olen tehnyt tarkistusten välityksellä, haluan ehdottaa kolmea kohtaa. Ensimmäinen ilmentää sitä huolenaihetta, joka on jo tullut esille. Se on tämä kokonaisvaltainen kysymys tämän, tämän lainsäädännön kokonaisvaltainen vaikutus, se huolestuttaa. Se pitäisi saada tähän sisällytettyä. Ei se tarkoita sitä, että, että meidän pitäisi miellyttää tässä pankkeja. Ongelma on se, tai tarkoitus on, että meidän pitää tarkistaa, miten meidän lainsäädämme pankkisäädännössä tulee suosimaan tai ei tule suosimaan eurooppalaisen talouden rahoittamista. Se täytyy niveltää, tähän täytyy niveltää kaksi elementtiä, jotka ehdotan teille nyt. Toivottavasti ne tullaan hyväksymään. Ensimmäisenä olisi ajatus siitä, että silloin kun on investoitu, pitää katsoa Lissabonin sopimusta artiklasta, artikla 9, mikä vaikutus näillä investoinneilla on työllisy, työllisyydessä. Synnyttääkö se lisää työpaikkoja? Meidän täytyy ajatella, että joskus investoinnit myös tuhoavat työpaikkoja. Meidän täytyy ajatella rakennemuutosta, mutta kokonaisvaltaisesti on pitää tarkastella tätä vaikutusta työllisyyden kannalta. Te mainitsitte myös Euroopan ja että se hyötyy hyvin monimuotoisesta pankkiarkkitehtuurista. Mutta jos puhutaan tästä Baselista ja sen luojista, niin ei siellä ehkä ajateltu ensisijaisesti sitä, että halutaan säilyttää tämän pankkien moniilmeisyys Euroopassa. On myös tärkeää, että vaikutusarvioinnin myötä tarkastella, miten tämä vaikuttaa pankkiarkkitehtuurin monimuotoisuuteen